Ja nyt se on kaksi kreikkalaista puhemiestä tällä vaalikaudella tai tässä jaksossa aina. Mm. Hankalaa. Eli heti siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Olemme aika pahasti myöhässä. Eli Komissio ymmärtää Kreikkaa, siellä ei ole kuulokkeita päässä. Eli seuraava kohta esityslistalla. Eli sitten puheenvuoron saa komission varapuheenjohtaja, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Ja hän puhuu Ukrainan tilanteesta. Hän nyt ei päässyt paikalle, eli häntä edustaa Rafyle. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Korkea edustaja, varapuheenjohtaja, uh, komissaari Cathy Ashton pyysi minua esittämään seuraavat kommentit.